Puhemies. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pyydän teitä istuutumaan. Istunto avataan. Ja. No niin. Täällä ei ole vielä kaikkea. Äh, täällä Intia, Italia, Irlannin hallituksen edustaja ei ole vielä paikalla, mutta aloitankin, erään takia aloitan herra Barrosolla siitä syystä. Äh, Puhemies, olen aina kiinnittänyt teidän huomiotanne siihen, että parlamentilla